kertomus löytyy parlamentin nettisivuilta. Sitten meillä on korjauksia neljään tekstiin, jotka on hyväksytty parlamentissa. Ja nämä oikaisut katsotaan hyväksytyksi, mikäli 24 tunnin sisällä poliittinen ryhmä tai vähintään 40 parlamentin jäsentä eivät vaadi, että asiasta äänestetään. Ja nämä oikaisut löytyvät parlamentin nettisivuilta ja niiden otsikot liitetään tämän istunnon pöytäkirjoihin. Parlamentin puhemies ja neuvoston puheenjohtaja torstaina